kun siellä nyt on jo mukana yli 20 000 oppilasta, ehkä jatkossa vieläkin enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna 12.30. Nyt siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla tänä iltana. Toirerin mietintö EUn tuleva kohesiopolitiikka. Puheenvuoron saa herra Toirer, neljä minuuttia. Oh. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, herra komission jäsen. Tänä iltana, näin myöhäisenä hetkenä, keskustelemme aiheesta, joka on todella merkittävä meille kaikille. Kohesiopolitiikka on 37 prosenttia budjetista. Ja nythän me katsomme kauden puolessa välissä vuonna 2011 sitä, miten paljon varoja rakenne- ja kohesio alalta on jo käytetty ja voimme toteamaan valitettavasti, että joissakin jäsenvaltioissa hyödyntämisaste on kaukana siitä, mitä tähän mennessä olisi jo pitänyt olla käytettynä. Meillä on uusia jäsenvaltioita, kuten Bulgaria ja Romania, joissa hyödyntämisaste on huono, mutta kysymys on pelkästään uusista jäsenvaltioista, on kysymys jäsenvaltioista, jotka ovat olleet jo pitempään mukana joissa on alueita kuten Kalabria ja Sisilia, esimerkiksi perustajavaltiossa Italiassa, jossa jos ajattelee budjettivalvontavaliokunnan jäseniä, ovat 7 prosentilla huomattavasti kaukana siitä, mitä varoja voitaisiin käyttää, pitääkin sitä kysyä, että miksi ne eivät pysty hyödyntämään varoja. Tai Kreikka. Täällä parlamentissa kuukausien ajan olemme kiinnittäneet huomion tähän kipeään kohtaan ja mainneet sen, että Kreikan kaltainen maa ei käytä näitä varoja. Ja olemme iloisia siitä, että komissio, joka alussa ei pitänyt tätä asiaa riittävässä määrin merkittävänä, on korottanut asian erityisesti esille. Puheenjohtaja Barroso on nimenomaan Kreikan yhteydessä viitannut siihen, että 15 miljardia 20 miljardista on käyttämättä. Ja myöskin komission Haan oli paikan päällä. Nyt on pohdittu, mitä tehdä, jotta voitaisiin auttaa näitä alueita niin sen nousee yhteen esillä aina yhteisrahoitus. Alueet tällaisessa maailman talouskriisissä ovat vaikeuksissa, niin on vaikea löytää rahoitusta, oman rahoitusosuutta. Kreikka, joka on lähes maksukyytön maa, on vaikeuksissa löytää omaa rahoitusosuuttaan. Totta kai pitää auttaa, siitä ei ole kysy- epäilystäkään, mutta yhteisrahoitus ei ole kuitenkaan ainoa syy, koska Kreikassa on alueita, joissa Euroopan unionin tuen lisäämistä edes toivota, koska he ovat tyytyväisiä 80 prosenttiin ja niin haluaisivat toteuttaa enemmän hankkeita. Kysymys ei ole pelkästään yhteisrahoituksesta, kysymys on monista eri syistä. Menettelyt ovat liian mutkikkaita, menettelyjä täytyisi pikaisesti yksinkertaistaa. On myös ongelma siitä, että joissakin valtioissa keskushallinnot pääkaupungeissa vaativat liian paljon aikaa – niin, että paikallisen ja alueellisen tason päättäjillä oli riittävästi mahdollisuus tehdä päätöksiä varojen käytöstä. Näin esimerkiksi Romaniassa, jossa kuntien hakemuksia käsitellään 20-30 päivää ja alueellisella 60 päivää, mutta keskushallinto tarvitsee 260 päivää hakemusten käsittelyyn. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka osoittavat sen, että tarvittaisiin voimakkaampaa kunnallista itsehallintoa. Ja hyvät naiset ja herrat, missä on neuvosto tänään? Neuvoston puheenjohtaja. Neuvosto Herman von Rompuy. Muista kysymyksissä hän on kyllä käyttänyt puheenvuoroja. Nyt on kysymys EUn budjetin 37 prosentista, 250 miljardista, joita EU työntää eteenpäin maksumääräyksissä, maksusitoumuksissa. Miten nämä saataisiin toteutettua, nämä, näiden varojen käyttö? Tässä Puola puheenjohtajavaltiona voisi toimia ratkaisevalla tavalla, koska se on osoittanut, miten hyödyntämisastetta voidaan korottaa. On esimerkkejä myös hyvästä hallinnosta. Puola on onnistunut tässä. Hyödyntämisastetta on pystytty korottamaan, samoin myös Virossa. Jäsenvaltioiden tehtävä on nyt se, että ne pikaisesti tarttuvat asiaan niin, että se, mitä parlamentti on asettanut kansalaisten käyttöön alueilla, myöskin käytetään. Tämä on myös kilpailukyvyn edistämisen kannalta tärkeää ja sen kannalta tärkeää, että saadaan vakautettua työllisyystilannetta. Komission täytyy nyt jatkaa työskentelyä oikeaan suuntaan ja myöskin ajaa jäsenvaltiota saamaan aikaan myönteisiä tuloksia. Thank you. Kiitos. Sitten keskustelevan puhujan luetteloa. Rova Bauer. Mikro. Mikrofoni. Kiitos. Työllisyysasiallinen valiokunnan lausunnon laatijana haluaisin ensinnäkin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä esittelijän kanssa. Hän asetti sen tavoitteen, että kohesiopolitiikka tarkkaan pitäisi käsitellä siltä kannalta, miten sitä voitaisiin parantaa, mitä ovat esteet, jotka estävät varojen hyvän käytön, mitkä ovat olosuhteet, joita täytyy parantaa joka tapauksessa niin, että varojen hyödyntäminen olisi parempaa, jotta rahastojen käyttö olisi tehokkaampaa. Uskoakseni tylsyysvaliokunnan toimialaan kuuluu ennen kaikkea Euroopan sosiaalirahasto, jonka tehtävänä on juuri kriisin aikana tärkeitä tehtäviä, koska työllisyyden, työttömyyden vähentämistä pitää käsitellä prioriteettina. Tässä yhteydessä toteaisin, että esittelijä aivan oikein on korostanut sitä, että ongelma on yhteisrahoituksessa, koska totta kai tiukentamist, budjettien tiukentamistoimien yhteydessä, ei pelkästään hallituksilla, vaan myöskin paikallisilla viranomaisilla on vaikeuksia löytää varoja, joita tarvitaan yhteisrahoituksessa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Robert Goyen. Sí, buenas noches, señoría. Mucha... Hyvää iltaa. Kiitoksia Hyvä puhemies, vaikka kello on jo paljon, niin tämä on erittäin tärkeä aihe, josta nyt keskustelemme, tarkoituksena olisi optimoida rakenne- ja kohesiorahastojen hyödyntämiskykyä niin, että saataisiin mahdollisimman paljon vaikutusta aluepolitiikalla, sosiaali- ja rakennepolitiikan on tärkeää korjata nämä tärkeimmät tekijät, jotka aiheuttavat hyödyntämisessä ongelmia, niin olisi yksinkertaistettava ja tehtävä säännöistä joustavampia ja myös menettely olisi jo, tehtävä joustavammiksi Eurooppa-hankkeiden hankkeita olisi hallinnoitava paremmin, olisi myös puututtava petostapauksiin sen sijaan, että puututtaisiin pienempiin muodollisiin epäsäännönmukaisuuksiin, olisi saatava aikaan enemmän täydentävyyttä ja synergiaa rahastojen välillä. Haluaisin vielä korostaa erityisesti sitä, kuinka tärkeää on saavuttaa mahdollisimman suurta tehokkuutta Euroopan sosiaalirahaston käytössä niin, että voitaisiin pureutua työllisyysongelmiin, jotka johtuvat nykyisestä talouskriisistä. On, tär- on todella saatava korjattua EUn kurssia Eurooppa voidaan rakentaa tarpeiden päälle, mutta tarvitaan myös kunnianhimoisia tavoitteita. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Rova Antonescu. Mulțumesc, doamnă președintă. Obiectivul de... Kiitoksia kovasti rouva puhemies. Tavoite käyttöasteen korottamiseksi edellyttää ponnisteluita jäsenvaltioissa. On erittäin tärkeää, että paikalliset ja alueellisetkin viranomaiset ovat mukana prosessin kaikissa vaiheissa. Varojen säännöt ovat monimutkaiset. Se johtaa virheisiin ja ongelmiin. Alueet ja maat hukkaavat paljon aikaa ongelmien selvittämiseen. On tärkeää, että säännöt ovat yksinkertaisemmat sekä yhteisöllisellä että kansallisella tasolla niin, että olisi paremmin tarjolla varoja. Näin voitaisiin edistää myös varojen hyvää hallinnointia ilman, että tulisi suurempia vaikeuksia edunsaajille. Yksinkertaistaminen johtaa myös siihen, että varat voidaan osoittaa nopeasti edunsaajille, käyttöaste nousee, tehokkuus ja avoimuus lisääntyvät, on huomattavasti vähemmän virheitä myös soveltamisessa – ja maksuviivästykset jäävät historiaan. Tässä tarvitaan puitteet uudelleen. Rova Chicago. Thank you, Madam Chair, Mr. Kiitos. Puhemies, Euroopan unionin aluepolitiikka mahdollistaa sen, että voidaan pienentää eroja alueiden välillä ja luoda uusia työpaikkoja. Hyödyntämisaste vaihtelee. Romanialla on hyvin alhainen hyödyntämisaste, mutta tämän ei pitäisi kuitenkaan 2014-2020 merkitä sitä, että vähennetään sitä varoja, joita EU antaa Romanian käyttöön ja joita Romania tarvitsee. Me tarvitsemme enemmän joustavuutta siinä, miten voimme saada aikaan ohjelmia ja miten ne voidaan, jotta niitä voidaan luonnostella riittävän ajoin. Tärkeää on lisätä eurooppalaisia varoja, joilla voidaan kehittää energiainfrastruktuuria infrastruktuuria ja toimenpiteitä, joilla parannetaan energiatehokkuutta rakennuksissa. Komission täytyy antaa 10 miljoonaa euroa liikennehankkeisiin jäsenvaltioissa, jotka kuuluvat tähän lähestymisalueeseen. Tämä on hyvin tärkeää Euroopan laajuiselle liikenteelle. Minusta olisi tärkeää pitää kansalliset määrärahat nykyisen suuruuksina. Kiitoksia, Rova Basescu. Kiitoksia, puhemies. Aluksi haluaisin kiittää siitä, että me saimme käynnistetty ohjelman Romaniassa. Meillä on nyt oma säätiö ja rahasto tätä varten. Romania ja Bulgaria ovat aikaisemmin törmänneet ongelmiin käyttöasteen osalta, varsinkin ympäristösuojeluohjelmissa. Minä haluaisin korostaa sitä, että tämän vuoden kesäkuussa Euroopan komissio keskeytti maksatukset toisessa osaa alueellisessa ohjelmassa meidän maamme kohdalla. Komission kertomus viittaa ennen kaikkea puutteisiin tarjouskilpailuissa ja julkisissa hankinnoissa. Kun ajatellaan tätä nykyistä kriisiäkin, niin nämä varat ovat takuu sille, ettei synny taloudellista epätasapainoa, joka on nyt syntymässä euroalueen puolelta. Mielestäni rakennerahastojen käyttöä voidaan käyttää paremmin alueellisellakin yhteistyöllä kun me mietimme monivuotisten rahoitusnäkymien laatimista, niin vuosi 2000 erittäin, 2012 erittäin tärkeä myös näissä on. Vlasikova Benovaa. Kiitos puhemies. Hyödyntämisaste kohesiorahojen rahaston ja rakennerahaston osalta on aiheuttanut ongelmia joissakin maissa. Se on ollut alhainen jossakin maissa, koska on ollut paljon virheitä ja on ollut paljon ehtoja, jotka on pitänyt täyttää. Aika, joka käytettiin hallintoon ja virheiden etsimiseen, yksinkertaisesti oli liian pitkä. Siksi meidän pitäisi yksinkertaistaa menettelyä ja varmistaa järjestelmän vakaus. Toinen asia, johon pitäisi keskittyä, on se, että löydetään syyt siihen, miksi ehdot eivät täyty. Ehdottaisin, että kun on muodollisia puutteita, pitäisi olla jonkinlainen vakavuusjärjestys sille, mitä, miten vakavana pidetään mitäkin virhettä. Pitäisi katsoa, onko, onko muodollisia puutteita, jotka voitaisiin katsoa hiukan mitätömmiksi, ja pitäisi keskittyä nimenomaan ytimeen, eurooppalaisiin kysymyksiin, ennen kaikkea rahoitukseen, jota pitäisi katsoa uudelta näkökannalta? Herra Matula. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää kollegaani Toireria erinomaisesta yhteistyöstä, jota me pystyimme toteuttamaan vierailumme aikana Romaniassa, kun tätä mietintöä laadimme. On tunnustettava, että juuri nyt Romanialla on edelleen ongelmia varojen käyttöasteessa. Tästä syystä hallitus onkin hyväksynyt joukon toimenpiteitä, ja kuten täällä on jo todettukin, se, niiden myötä olemme saaneet aikaan uuden eurooppaisen ministeriön, Leonard Orban, entinen komission jäsen, on nyt meidän ministerimme tässä ministeriössä. Tämä on merkittävä hanke, ehkä aluksi pieni, mutta näitä toimenpiteitä on hyväksytty yhä enemmän ja ne ovat yhä korkeatasoisempia. Muistutettakoon vain siitä, että tänään saimme komissiolta tiedonannonkin kertomuksen siitä, että nyt on kaksi hanketta hyväksytty. Ne ovat 724 miljoonan euron arvoisia hankkeita. Siis 724 miljoonaa hanketta arvoisa varapuhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja. EUn tehokas kohesiopolitiikka on mahdollisuus saada aikaan kehitystä kaikilla EUn alueilla. Se poistaa eroja, joita on olemassa. Hyödyntämisaste, rahojen tehokas käyttö, rakenne- ja kohesiovarastoissa vaihtelee eri alueiden kesken. Huonommassa asemassa olevat alueet, jotka kaikkein eniten tarvitsevat varoja, usein jäävät jälkeen hyödyntämisessä siksi, että ei ole yhteisrahoitukseen rajoittajia varoja, mutta myös siksi, että puuttuu henkilöresursseja ja hallinnollista tukea. Hallinnollinen tuki julkisella sektorilla, kansallisella ja alueellisella tasolla on asia, jota täytyisi vahvistaa kohdennetusti. Näiden viranomaisten täytyy myöskin parantaa henkilöstönsä pätevyyttä. Haluaisin todeta, että monet valtiot ovat osoittaneet kykynsä käyttää eurooppalaisia varoja huomattavasti tehokkaammin kuin aiemmin. Minun maani on yksi näistä. Komission jäsen. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Toireria mietinnöstä ja siitä, että hän on ottanut tämän tärkeän asian esille. Mielestäni meidän täytyy todellakin keskustella näistä asioista hyvin seikkaperäisesti, koska ne ovat tärkeitä ja yhä tärkeämmäksi käyvät, kun ryhdytään keskustelemaan yksityiskohdista monivuotisissa rahoitusnäkymissä. Haluan myös kiittää mietintöä siitä syystä, että me Pidämme sitä hyvin tämän, erittäin tärkeänä panoksena parlamentin puolelta tähän keskusteluun käyttöasteesta. Se on tärkeä osa myös Euroopan unionin komission politiikkaa. Olemme hyvin mielissämme siitä, että mietintö viittaa käyttöasteeseen käyttäen laajempaa lähestymistapaa, laajempaa käsitettä käyttöasteesta, eikä puhuttaisi pelkästään rahoituksesta taloudellisista kysymyksistä, vaan myös ajatellaan vaikutuksia ja hyvää hallinnointia. Siis se, että varoja käytetään hyvin ilman, että vaikutuksellisuus kärsii, se on yksi merkittävistä haasteista, kuten täälläkin on kuultu keskustelussa. Komissio uskoo, että on paljonkin yhteistä maaperää selvittää komission ja parlamentin voimin käyttöaste ongelmia. Komission on tässä keskustelussa osoittanut halukkuutensa tarjota käyttöastetietoja. Totta kai se riippuu paljon myös, mitä jäsenvaltiot pystyvät tarjoamaan. Olemme samaa mieltä mietinnön esittävien huoleiden kanssa siitä, että jossakin jäsenvaltiossa varsinkin käyttöaste on alhainen, kun näitä mitä syitä ja vaikeuksia on, on ollut esimerkiksi sääntöjen mukaisuudessa tai se, miten 2000, 2006, 2007, 2013 ohjelmakausi on toteutettu, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että käyttöaste on varsinkin viime vuoden aikana parantunut. Luvun lukumme osoittavat, että ne ovat nyt 29,9 prosenttia. Rakennerahastojen käyttöaste on kohentunut, mennyt siis oikeaan suuntaan. Uskon kuitenkin, että kun ajatellaan tämäkin alan puheenvuoroja, niin on aivan selväksi käynyt, että on otettava vaari nykyisestä kaudesta. Meidän täytyy parantaa tapaa, jolla sääntöjä lyödä lukkoon jatkossa tällä alalla. Niinpä, kun nyt olemme valmistelemassa esityksiä 2014-2020 kaudella, niin otamme huomioon myös nämä opit. Esityksessä onkin mukana analyysien tulokset, josta nyt käymme keskustelua, Hyvin tärkeä osa sitä on myös se, että pyrimme puskemaan kohti yksinkertaistamista sekä EUn että kansallisella tasolla. Tässä tarvitsemmekin teidän tukeanne, koska loppuvaiheessa lainsäädäntöprosessia, lainsäädäntöjä rukataan usein myös kansallisella tasolla. Me haluamme myös rohkaista jäsenvaltioita kehittämään hallintokapasiteettia niin, että julkishallinnon tehokkuus lisääntyisi. Joissakin se valtiossa on nähtävissä nimittäin, että on hallintokapasiteettia heikennetty ja sillä on suorat seurauksensa tietenkin myös varojen käyttöasteeseen. Ja siksi Olemmekin esittäneet ajatuksen siitä, että voitaisiin kumppanuutta kehittää, monella eri tasolla kehittää hallintoa. Me uskomme, että sen myötä saataisiin aikaan hyvät olosuhteet jäsenvaltioiden ja komission väliselle yhteistyölle. Näin voidaan merkittävällä tavalla parantaa varojen hallinnointia jatkossa. Vastatakseni vielä Flasikovaa Venovan kysymykseen liittyen romanien osallistamisohjelmiin. Komissio odottaa tässä nyt kovasti kansallisia ohjelmia ja strategioita. Ne toimitetaan komissiolle vielä loppuun, vuoden loppuun mennessä, kunhan tämä on tehty, voimme sitten arvioida ja käydä laajempaa keskustelua siitä, miten EU-varoja käytetään tässä tärkeässä romanien osallistamisohjelmassa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos esittelijä. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.30. Seuraavaksi jatkamme tiistaina 27. päivä syyskuuta 9. 14. kello 15. kello